Okei, okay, dear colleagues. Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, aloitetaan. Ennen kuin siirrymme käsittelemään esityslistaa, minulla on ilmoitusluontoinen asia. Ja tämä koskee myös komissiota ja poliittisia ryhmiä. Kohdat 23, 24 ja 25 Marokkoon liittyen siirretään jotta me emme käsittele Marokkoa tänään. Tämä tarkoittaa sitä, että kohta 26 Keski-Amerikan kanssa tehdyn assosiaatiosopimuksen kauppaa koskevan pilarin täytäntöönpano, niin henkilöt, Tähän liittyen heidän pitäisi olla paikalla kohdan 22 jälkeen noin kello 10.40, että tähän ei synny tunnin väliä. Toivon, että viesti on selkeä. Minä en pidä taukoa kohda 22 jälkeen. Sen jälkeen siirrytään suoraan kohtaan 26 ja kaikkien pitäisi olla tietoisia, ennen kaikkea esittelijän kohdassa 26. Joten tämän sanottua, niin siirrymme esityslistaan. Ja me aloitamme kohdalla 15. Samoan liittyminen Euroopan yhteisen ja Tyynenmeren valtioiden väliseen väliaikaiseen kumppanuussopimukseen. Esittelemme on David Martin, mutta ennen kuin annan hänelle puheenvuoron, haluaisin toivottaa tervetulleeksi samaan suurlähettilään herra Fatuma Navan. Palolei Luterun en nyt ole ihan varma, osaisinko mitenkään lausua tätä oikein, mutta joka tapauksessa tervetuloa kokoukseemme. David. Uh, thank you, chair. Kiitos puheenjohtaja. On hienoa nähdä suurlähettiläs paikalla kokouksessamme. AKT-sihteeristön kauttahan hän on ollut varmasti hyvin perillä näistä asioista. Niin kuin tiedätte, minä olin esittelijä Tyynemeren vapaakauppasopimuksen äh, suhteen edellisellä kaudella ja todella tuin tätä kehitystä, kun kyse oli kumppanussopimuksesta. Ja toivoin, että se johtaisi äh, kattavaan sopimukseen myös muiden 12 äh, AKT-maan kanssa, mutta sitten Papua Uusi Guinea vetäytyi näistä neuvottelusta vuonna 2015 ja neuvottelut keskeytettiin, jolle sitten komissio kerro muita uutisia tänään, niin en usko, että on mitään toivoa saada kattava sopimus, kumppanuussopimus lähitulevaisuudessa aikaiseksi. Tämä olisi tietenkin ihanteellista, mutta tässä nyt ollaan. Sopimus on avoin myös muille AKT-maille ja Samoa haluaa käyttää tätä mahdollisuutta nyt hyväkseen. Samoa on hyötynyt myös kaikki paitsi aseet etuuksista ja se vuonna 2014 ei kuulunut enää vähiten kehittyneiden maiden joukkoon. Ja sen jälkeen, kun siirtymäkausi loppuu, niin vuosi vielä vaaditaan ja sen jälkeen nämä edut menetetään. Ja automaattisesti ruvetaan soveltamaan samoaan yleistä tuljetusjärjestelmää. On toki mahdollista vielä jatkaa äh, etuja, kiintiöttömyyttä ja tulittomuutta EU-markkinoille ja vuonna 2015 19 äh, toivottavasti äh, esteitä samoan tuonnille EUn suuntaan ei synny. Puhumme noin 5,5 miljoonasta eurosta. Nämä ovat vuoden 2017 lukuja, jotka ovat pieniä EUn standardeilla, mutta huomattavia pienelle taloudelle, sellaiselle kuin Samoa. Sen lisäksi, että myönnämme etuuden, kumppanuussopimus tarjoaa puitteet myös pitkän aikavälin suhteille EUn kanssa ja toivomme, että tätä kautta saadaan kilpailua, kotimaisia uudistuksia ja saadaan myös investointeja. Se kattaa tuotteet ja tämä sopimus on epäsymmetrinen. Myönnämme kiintiöttömän tarifittoman tuonnin 2,6 prosenttia äh, viennistä 20 vuoden aikana on kyseessä. Samoalla liha, hedelmät, vihannekset, kala, alkoholi, mineraali, vesi, kiveräisvesi ovat herkkäluonteisia tuotteita ja nämä jätetään pois. Sitten paikallisteollisuuden suoja on myös mukana, on poikkeuksia ja niin edelleen. Näin ollen uskon, että sopimus voi olla tärkeä väline samoin kannalta. Määräykset eivät kuitenkaan ole eh, kunnianhimoisia, on vain huomioitu kestävän kehityksen tavoitteet. Kuitenkin kauppakomitea tarjoaa meille hyvän keskustelufoorumin ja on myös tämä niin sanottu non-execution clause, joka on kotonaan sopimuksessa mukana – Kotonun sopimuskinhan raukeaa vuonna 2020. Me olemme kovin kaukana vielä äh, todellisista sisältökysymysmääräyksistä, joita haluaisimme valiokuntana joskus nähdä. Ja toivottavasti tilanne on joskus kypsä sille, että saamme kattavan kumppanuus- ja taloussopimuksen. Luulen puheenjohtaja, että voin päättää päättää puheenvuoroni tähän. Muitakin kommentteja olisi esimerkiksi kalastukseen liittyen, mutta suurlähettiläs varmasti haluaa käyttää puheenvuoron. Thanks a lot. Kiitos. Nyt varjoesittelijät saavat äh, puheenvuoron. Olkaa hyvä. Gostaria naturalmente cumprimentar a mesa e os colegas presentes e cumprimentar... Puheenjohtaja, haluan tervehtiä kaikkia läsnäolijoita ja myös samoin suurlähettilästä. haluaisin esittää useamman kommentin tässä vaiheessa. Me olemme saaneet siis Samoalta liittymispyynnön talous- ja kumppanuussopimuksen suhteen, aivan niin kuin on jo todettu. Tämä olisi tilapäinen, väliaikainen sopimus. Ja näin voisimme vahvistaa kauppasuhteita juridisesti Samoan kanssa ja yleisemmin AKT-maiden kanssa. Kyse on 0,1 prosentista äh, maailmankaupan volyymeissa. Samoa ei kuulu enää vähiten kehittyneiden maiden ryhmään. Näin on ollut vuodesta 2014 lähtien, eikä se voi hyötyä myöskään näistä <clears throat> kaikki paitsi aseet etuuksista. Tästä syystä, ja jotta maa voisi täysin hyötyä Euroopan markkinoille pääsystä, kun ajatellaan yleistä tuljetusjärjestelmää, niin on hyvin tärkeää, että Euroopan unioni hyväksyy tämän liittymisen. Tämä tilapäinen sopimushan on jo voimassa kahden muun maan kanssa. Näiden sopimusten tarkoitus on edesauttaa kehitystä kumppanimaissa, eli Kyse ei ole pelkästään kaupan teknisten esteiden poistamisesta ja terveyteen ja turvallisuuteen liittyvistä säännöistä, vaan haluamme edistää myös kestävää kehitystä. Kyse on myös siitä, että epäsymmetrinen markkinoille pääsy taataan, suojellaan alkuperämerkintöjä ja ryhdytään myös kestävän kehityksen edistäviin toimiin perussopimusten mukaisesti haluamme aikaiseksi hyvin kattavan sopimuksen, eh, joka sisältää strategian, eh, joka huomioi AKT-maiden kehityksen aina vuoteen 2020 saakka. Eli kyse on siis Pariisin ilmastosopimuksen velvoitteista, jotka niin ikään on huomioitava. Meillä on edessämme valtavia haasteita. Tämä koskee myös AKT-maita. Kiitos. Thanks a lot. Kiitos. darling. Um, I just wanted to... Kiitoksia. Haluan vain sitä lyhyen kysymyksen komissiolle ja suurlähettäjälle kiitoksia kovasti, että tulitte paikalle. Selvästikin asiat ovat edenneet siitä, kun väliaikainen kauppakumppanuussopimus saatiin aikaan, niin kuin David tässä selitti. Ja aivan erityisesti on edistetty keskustelussa kestävästä kehityksestä ja taloudellisesta kauppakumppanuuksista, kumppanuudesta, jonka kohdalla on ollut aika paljon arvostelua täältä parlamentista käsin siitä, että on vain heikkoja pieniä viittauksia kestävään kehitykseen ja luotetaan eh, näihin yhteislausekkeihin suhteessa kotonusopimukseen ja säädöksiin. Mutta olemme kuitenkin nähneet tuloksena parlamentin keskusteluista, että on tehty suunnitelmia, jos ajatellaan että keskustelua kävimme Gaanasta, keskustelua Norsunlurannikosta, Etelästä Afrikasta, niin on toteutettu su- suunnitelmia huolimatta säädösten puutteesta sopimuksesta, että saataisiin kansalaisyhteiskunta mukaan toimintaan. Haluaisin vain tietää, onko minkäänlaisia suunnitelmia siitä, että huolimatta tarvittavista säädöksistä väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa mentäisiin hiukan pidemmälle kestävän kehityksen suhteen, että heijasteltaisiin kehityksen muutosta ajatuksessa, mitä tulee kauppaan ja kehitty, kehityspolitiikkaan. Tästä olisi suurta hyötyä, kun käsittelemme tätä aihetta täällä valiokunnassa. Uh, thanks a lot. Kiitos. Herman Chelim, hänkin on <clears throat> esittelijänä Devessä. Kiitoksia, olen esittelijänä valiokunnassa Laadimme lausunnon sopimuksesta Samoan kanssa ja viime maanantaina meillä oli ensimmäinen mielipiteen vaihto Periaatteessa lausun, olen suhtautunut aika kielteisellä tavalla seuraavista syistä, jotka nyt kerron suoraan suurlähetelijälle, jonka toivotan myös tervetulleeksi. Ennen kaikkea ensi, ensiksi tämä liittyy Pariisin ilmastosopimukseen. Mehän kaikki olemme nähneet varmasti tämän asiantuntijaraportin ilmastotilanteesta maanantaina, joka mukaan todetaan, että meidän pitää toimia nopeammin ja kunnianhimoisemmin. Ja tiedämme aivan hyvin, että perusvastuu vastuu vastuussa olemme me eurooppalaiset. Ja perusuhrit ovat esimerkiksi juuri saarivaltiot, kuten juuri esimerkiksi Samoa. Näin ollen meidän pitää yhdistää tämä kaupakysymykseen, koska tiedämme, että kansainvälinen kauppa on vastuussa viidesosasta päästöistä maailmanlaajuisesti, joten mikä tahansa kauppasopimus siinä, sitä täytyy käyttää myös sellaisena välineenä, jonka kautta voidaan saavuttaa Pariisin sopimuksen tavoitteita toisinpäin, koska kansainvälinen kauppa ei ole mikään tarkoitus sinällään, vaan keino saavuttaa kyseisiä ylempiä tavoitteita. Ja tässä tapauksessa on aika yllättävää, että ei juuri ole, niin kuin kollegatkin sanoivat aikaisemmin, kappaletta kestävästä kehityksestä, jos olisi sitovia, pakollisia, toteutettavia säädöksiä. Kotonu tässä ei vielä riitä, koska kotonuussa on kyse ennen kaikkea vuoropuolustuksesta. Sehän on hyvä asia tietenkin, kehityspolitiikassa on aina tärkeää, mutta se ei kuitenkaan pysty korvaamaan sitovia sääntöjä, säädöksiä, jotka voidaan myös täytäntöönpanna esimerkiksi kiistan ratkaisumekanismi, joka olisi myös sitova, jonka kautta voitaisiin tähän suuntaan kulkea. Joten tämä on tavallaan huono ennakkotapaus. Parlamentti viikko sitten äänesti siitä, että me puollamme YK-sopimusta, joka on sitova koskien yrityksiä, joten tässä meidän pitää toimia johdonmukaisella tavalla, kun otamme kantaa tällä tavalla. Ja sitten niin kuin täällä sanot, tämä liittyy vaatesektoriin, äh, tekstisektoriin ja kestävän kehityksen lausekkeisiin, jotka olisivat sitovia ja toteutettavia täytäntöön pantavissa. Ja sitten äh, Rova Hautalan mietintö esimerkiksi on myös tärkeä tässä. Meidän pitää toimia siis johdonmukaisella tavalla ja mielestäni tässä tapauksessa pitää sovittaa tämä kauppasopimus kyseisiin sääntöihin ei pidä lykätä asioita, niin kuin ilmastoasiantuntijat sanovat, että meillä ei enää ole aikaa. Näin ollen nyt on aika toimia. Emmekä voi hyväksyä mitään sopimusta, jossa ei ole kappaletta, todellista sitovaa kestävän kehityksen kappaletta. Sitten vielä yksi asia, jota myös on kyllä jo kommentoitu. Mehän tiedämme, että Samo on otettu mukaan tälle mustalle listalle oikeus järjestelmiä, jotka eivät tee hyvä, hyvin yhteistyötä näissä kysymyksissä. Ja tätä kohtaa tullaan tarkastamaan. Mehän tiedämme, että komissio on ollut yhteydessä Samoan kanssa. Tiedetään sekin, että Euroopan parlamentti on hyvin selvä piirtein ollut kannoissa. Meillä on jo kaksi päätöslausumaa tästä ja yhdessä sanotaan esimerkiksi niin, että pyydetään sitä, että keskeytettäisiin sopimus, ellei noudatet, olla täysin yhteistyökykyisiä ja maa ei saa kuulua tälle mustalle mitä tulee oikeudenkäyttöalueeseen, jotka eivät tee yhteistyötä. Sitten Suurlähteessä on sanonut meille, että tekevät parhaansa, jotta voisivat olla hyvässä yhteistyössä EUn kanssa ja tämä on sopimuksen mukaista. Meidän ei pidä lykätä näitä asioita jälleen kerran. Niin tässä on siis kaksi vahvaa kohtaa, jotka meidän pitää ottaa mukaan ennen kuin tätä sopimusta allekirjoitetaan, allekirjoitetaan koska tätä Euroopan kansalaiset haluavat. He ovat kauppasopimuksia, jotka ovat tämän suuntaisia, ja olen myös sitä mieltä, että tämä on myös samaan etujen mukaista, koska e- ne, jotka eniten kärsivät ilmaston vaikutuksista ja sääntelemättömän kansainvälisen kaupan syistä, jotka aiheuttavat säästöjä, päästöjä, ovat juuri tällaiset <coughs> saarivaltiot, kuten Samoa on. Kiitos. En. Kiitos. Ehkä minun puoleltani kysymys suurlähetäälle ja komissiolle myös. Viime kuussa kävimme keskustelua kaivostoiminnasta, merenalaisesta kaivostoiminnasta. Ja tietääkseni nyt aloitellaan tällaista hanketta. Se tulee alkamaan suhteellisen nopeasti. Mitä tähän merenalaiseen kaivostoimintaan tulee ja kaivostuotteiden vientiin, onko se katettu tässä väliaikaisessa talouskumppanuussopimuksessa? Ja onko siitä keskusteltu Samoan yhteydessä. Onko tehty ympäristövaikutusarviointia tällaiseen uuteen kaivostoimintaan liittyen? Joten suurlähettiläs tässä oli joitakin kysymyksiä teille ja sen jälkeen komissio saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Mr. President, in, uh puheenjohtaja, arvoisat kansainvälisen kaupan valiokunnan jäsenet. Haluan kiittää mahdollisuudesta esittää lyhyen lausunnon Samoan hakemuksesta liittyä olemassa olevaan talouskumppanuussopimukseen EUn, eh, Fijin ja Papua Uuden Kinean välillä. Samoa pitää kauppaa keskeisenä välineenä, jotta pääsisimme kestävän kehityksen tavoitteeseen ja köyhyyden poistamiseen. akteu sopimuksen keskeinen tavoite on köyhyyden poistaminen. Kun ajatellaan saarivaltioita ja kehittyviä maita, tässä ryhmässä. Samoa on hyvin tietoinen niistä haasteista, joita ilmastonmuutos meille aiheuttaa. Protektionismi ja yksipuolisuus ovat nousemassa. Ne vaarantavat globaalin perheemme parhaat mahdollisuudet ja edut. Puheenjohtaja, näin ollen on selvää, että minun maani etujen mukaista ei ole olla mukana missään kauppasopimuksessa, joka vaarantaisi meidän tulevan hyvinvointimme ja elonjääntimme. Me näemme talouskumppanuussopimuksen välineenä, joka voisi auttaa talouttamme ja voisi vahvistaa meidän jo nyt vahvoja olemassa olevia suhteitamme EUn ja toisaalta Tyynemeren valtioiden välillä. Tämä sopimus mahdollistaa sen, että Samoa luo kumppanuussuhteen EUn kanssa ja pääsee kiintiöitä ilman tullimaksuja EUn markkinoille kaikkine tuotteineen. Kuitenkin menettäisimme kaikki paitsi aseet etuudet vuoden 2018 lopussa hurrikaanit, tulvat ja tsunamit, muut luonnon mullistukset on hyvin dokumentoitu ja niiden vaikutukset voivat olla tuhoavia. Ne voivat myös vaarantaa kehitystavoitteet muutamassa tunneissa. Näin kävi, kun maani eteläosa tuhoutui tsunamissa vuonna 2009. Tunnustamme myös sen, että markkinoille pääsyn varmistaminen sinällään yksin ei riitä. Kaupankäyntimahdollisuus ja kilpailukykyinen kauppa on kaike, kaikki kaikessa. Näin ollen kansainvälinen kauppa on aivan oleellinen, jotta tähän tavoitteeseen päästäisiin. Epäsopimus tarjoaa myös mahdollisuuksia erityisryhmille, kuten naisille ja nuorille. Ruohonjuuritasolla, kylissä ja maaseudulla – aktiivinen eh, naisten ja nuorten osallistuminen on keskeinen osa sen tason hallintorakenteen toimintaa. Tämä on juurtunut meidän kulttuurimme. Se on osa samanlaista elämäntyyliä. Naiset ja nuoret toimivat todellisen muutoksen ja toiminnan selkärankana. Nämä komiteat tekevät läheistä yhteistyötä kyläneuvostojen kanssa ja hallinnoivat maaseutuyhteisöjen toimintaa. Niiden vaikutus kansalliseen toimintaan ja yleisesti kehitykseen on käytännönläheistä ja aivan oleellista. Kauppamahdollisuudet maaseudulla ovat hyvin tervetulleita ja niitä arvostetaan paljon. Näin voidaan synnyttää myös työpaikkoja, syntyy sosiaalista liikkuvuutta ja perus tarpeet naisten ja työttömien nuorten keskuudessa huomioidaan. Sitten täytyy muistaa myös yksityinen sektori ja akateeminen maailma. Nämäkin osallistuvat kansakunnan rakentamiseen ja strategiaan. Kuitenkin tunnustetaan se, että kaikkia toimijoita on kuultava, kansallisesti tärkeissä kysymyksissä, mutta viime kädessä hallituksella on vastuu tehdä vaikeita päätöksiä ja olla myös tilivelvollinen näistä päätöksistä. Kyse on täytäntöönpanovallan käytöstä maassa. Teemme kansallisen parlamentin ja oikeuslaitoksen kanssa läheistä yhteistyötä. Puheenjohtaja Samoa katsoo, että AKT-EU-kumppanuussopimus on luku sinällään kestävän kehityksen ja köyhyyden poistamisen historiassa artikla 50 samassa, samaisessa sopimuksessa kattaa ja antaa välineet myös työlainsäädännölle. Katsomme, että olemassa oleva sopimus tarjoaisi meille hyvän perustan suhteillemme EU:ssa, kun teemme yhteistyötä jatkossa kaupan alalla. Loppuun haluaisin kommentoida vielä lyhyesti esille noussutta seikkaa, joka liittyy liittyy oikeudenkäyttöalueihin, jotka eivät halua tehdä yhteistyötä. Myös Samoan liittyminen on nostettu esille tässä yhteydessä. Haluan todeta hyvin selvästi, että Samoa on halukas tekemään yhteistyötä EUn kanssa, jotta tämä asia todella saadaan päätökseen. Minä itse olen valmis käymään EUn suurlähettiläiden kanssa vuoropuhelua ja lokakuussa viime vuonna tehtiin päätös maamme liittämisestä tälle mustalle listalle. Meillä on myös työryhmä, joka käsittelee asiaa. Olen korostanut siellä Samoan sitoutumista te- äh, tehdä yhteistyötä EUn neuvoston käytännössääntötyöryhmän kanssa. 8. lokakuuta tänä vuonna käytännön työryhmän puheenjohtaja pyysi lupaa julkaista marraskuun kirje nettisivulla. Samoa katsoo, että tämä ongelma voidaan ratkaista niin, että molemmat osapuolet ovat tyytyväisiä ja tämä onnistuisi lähikuukausina. Me olemme valmiit tekemään oman osamme. Samoa katsoo myös, että niiden periaatteiden noudattaminen, jotka johtavat EU-listan laadintaan, tulisi olla yleisessä käytössä tasapuolisesti, jotka periaatteet pätisivät myös EU-valtioihin, ei pelkästään AKT-maihin. Samoa tällä hakemuksella pyrkii siihen, että olisimme mukana olemassa olevassa kauppasopimuksessa. Senhän EU on jo sitonut, solminut. Haluamme Papuan ja Uuden Kinean ja Fidjin kanssa olla yhteydessä, luoda kauppasuhteet Euroopan unioniin ja olla hyötymässä niistä mahdollisuuksista, joita tämä epäsopimus tarjoaa. Meillä on myös globaaleja velvoitteita. Näin voimme olla parantamassa yhteisöjemme jäsenten elämää ennen kaikkea huomioiden haavoittuvat ryhmät, kuten naiset ja nuoret. Puheenjohtaja, kiitän vielä mahdollisuudesta käyttää puheenvuoro. Kiitos huomiostanne. Thanks a lot, Ambassador. Kiitos, herra suurlähettös. Sitten äh, komissio saa puheenvuoron. Rova Erja Askola, olkaa hyvä. Thank you, Chairman, Honorable Member. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, esittelijät, esittelijät ja erityisesti teidän äh, kunnianarvoisuutensa kunnianarvoisuutenne suurlähettiläs Samoalta. Selitän hiukan tarmin näitä tänään esille tulleita kysymyksiä. Samoa on pieni haavoittuvainen saarivaltio todellakin, ja meidän pitäisi pyrkiä ottamaan sen mukaan tähän kumppanuuteen. Esittelijä ihan oikein huomautti, että sopimuksesta neuvoteltiin yli kymmenen vuotta sitten. Sittemmin Erilaisia muutoksia on tapahtunut politiikassa erityisesti, mitä tulee kaupan ja kestävään kehitykseen. Talouskumppanuussopimukset ovat kuitenkin joustavia välineitä, niitä voidaan syventää. EPA-sopimus on itsessään jo prosessi, jonka ympärillä meillä on dialogia eri kysymyksistä, vaikkakaan Vaikkakin kaikki niistä ovat mukana, vaikkakaan kaikki ei ollut mukana sopimuksessa, ja niin kuin sanottiin, kaikki sopimukset liittyvät kotonun sopimukseen, niin kuin täällä sanottiin, siellä on säädöksiä, kaupasta ja kestävästä kehityksestä, siellä on sanktioita, tarvittavia toimia. Me olemme nyt aloittamassa neuvotteluita kotonun jälkeistä puitteista. EU, kuten te tiedätte, vahvasti edistää nykyaikaisia vahvoja säädöksiä tälläkin alueella. Tämä on, sanoisin, normaali tapa laatia sopimuksia, on puitesopimus, jossa on mukana nämä olennaiset tekijät ja tarvittavat toimenpiteet, ja epäsopimukset liittyvät näihin tähän puitesopimukseen. Kun ajatellaan asiaa EUn kannalta, ja puhutaan näistä tärkeistä kysymyksistä, on kyse sitten ympäristöstä tai työoikeuksista. EPA-sopimuksessa on jo mukana säännöllinen tapa käydä vuoropuhelua ja aktiivista osallistumista pidemmällä aikavälillä. Samoa tulee osallistumaan tarkkailijana tämänhetkisten muiden kumppaneiden kanssa, Papua uusi Guinea ja Fiji, siis osalta tähän seuraavaan kauppakomiteaan, joka pidetään täällä Brysselissä 24. lokakuuta. Esityslistalla on jo nyt kestävä kehitys, ympäristö, kalavarojen hallinta, työoikeudet. Siellä on myös yksi kohta lainkäyttöalueista, jotka eivät ole yhteistyökykyisiä verotuskysymyksissä. EPA on siis väliaika, äh, lisäväline keskustelulle näissä kysymyksissä, jonka kautta voimme lisätä vaikutusvaltaamme ja äh, antaa arvojemme heijastua tälle alueelle, jolla toimivat myös muut toimivat e-, erittäin aktiivisesti, kuten Uusi-Seelanti, Kiina, Australia. Joten samalla kun odotetaan kotonuun jälkeistä lopputulosta, niin haluamme yhtenäisiä horisontaalisia säädöksiä kaikissa epäsopimuksissa, olennaisissa kysymyksissä ja ottaen huomioon tarvittavat toimenpiteet. Suosittelisin vahvasti, että hyväksyttäisiin tämä pieni saarivaltio kumppanuuteemme, jotta voimme jatkaa tällä välin vaikutusvaltaamme ja vaikuttamistamme. Kiitos. No aivan lyhyesti siihen, mitä komissio sanoi. Mielestäni on erittäin tärkeää, että me ratifioimme samoin osallistuminen tähän epäsopimukseen, mutta meidän täytyy tehdä selkeäksi, että lopuksi me haluamme nähdä koko epäniholut kaikki Tyynen valtamerin valtiot ennen kaikkea, kun puhutaan kaupasta ja kestävästä kehitystä, kehityksestä. Ja sitten Deven lausunnolle kyllä olemme Deven kanssa samaa mieltä, että siinä tulevaisuudessa täytyy olla myös kestävä kehitys mukana, mutta me käsittelemme tämän hetken kauppasopimuksia ja kaikilla Tyynen valtameren valtioilla on oikeus liittyä tähän. Ja tämän meidän pitäisi estää samoa liittymästä siihen ennen kaikkea vaikeaa, koska ensimmäinen päivä tammikuuta se menettäisi jotain kauppaetuisuuksia. Robert Louis Stevenson, joka on kirjoittanut monia kirjoja, hän asuu samalla. Se ei nyt ole mikään aaressaari. Se tarvitsee paljon tukea niin paljon kuin mahdollista. Meidän täytyy katsoa, että sama ei jää huonompaan tilaseen, mitä Euroopan markkinoille pääsyyn tulee. Ja sen pitäisi siirtyä tähän uuteen statukseen. Ja tässä ottaa myös tullietuudet huomioon. Ja niin kuin Deven esittelijä sanoi, se ei ole ongelma, mitä hiilidioksidipäästöihin tulee, se on maa, joka kärsii niistä. Ja se, että tässä ei ole kestävän kehityksen tavoitteet otettu huomioon, niin se ei ole samaan syy, ja sitä ei tulisi siis siitä rangaista. Kiitos. Kiitokset myös suurlähettiläälle siitä, että hän oli täällä paikalla. Tämän kohdan käsittely on päättynyt ja tarkistusten jättöpäivä on kuudes päivä marraskuuta. Selvä. Seuraavassa kokouksessa meillä on mietintöluonnos ja sitten vasta tiedämme tarkistusten jättöpäivän. Hyvä. Kiitos. Me siirrymme sitten seuraavaan kohtaan 16 vuosittainen kertomus EIPn rahoitustoiminnan valvonnasta. Nämä ovat siis ennen kaikkea ulkoiset toimiset. Herra Dalmas, olkaa hyvä. And good morning. Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvää huomenta kaikille. En kylläkään näe kaikkia kollegoja, mutta viisi siitä. Olen varma, että hengessä ovat mukana kuitenkin. Ehkä voisin aluksi todeta, kertoa hiukan kontekstia Euroopan investointipankille. EIP luotiin Rooman sopimuksella vuonna 1958 pitkän aikavälisen luotonantopankkina yhteismarkkinoilla, mutta pitäisi panna merkille, että EIPn ensimmäinen tärkein tehtävä on olla pankki. Tämä tarkoittaa sitä, että sen pitäisi toimia normaalisten pankkiperiaatteiden mukaisesti kannattaa sanoa, että jos se ei toimi tällä tavalla, se voisi tulla hyvin, hyvin kalliiksi. Se va- myötä vaikuttaa paljon ihmisiä, jotka siellä työtä, mutta samoja ongelmia ei tunnu olevan EIPn kanssa. Nämä ovat monissa liikepankeissa työssä, nyt haluaa olla ennäkäs, mutta ainakin Deutsche Bank, sehän tuntuu olevan ihan kaikkialla vaikuttamassa tällä hetkellä. Ö, operatiivinen varmuus on tärkeä. Se sieltä täytyy rahoittaa toteuttamiskelpoisia pääomahankkeita ja lainata pääomamarkkinoita, että se voi rahoittaa hankkeitaan. Kannattaa sanoa, että se on hyvin merkittävä pankki. Kokonaismerkitty pääoma on 243 miljardia euroa. Tämä tarkoittaa sitä, isoimmat osake, osakkaat Saksa, Ranska, Italia ja yhdistetty kuningaskunta 16,1 prosenttia 39 yli 30 miljardia euroa. Kannattaa huomauttaa se, että ottaa sille se, että jo, vaikka jopa Slovakia, jolla on 0,25 prosenttia osuus, niin sekin kir- kirjanpitoarvo on 600 miljoonaa euroa. Ne ovat siis huomattavia summia rahaa. EU antaa budjettitakauksen Euroopan investointipankille, jotta se voi kattaa tiettyjä riskejä. Tähän liittyy sellainen vaara, että tämä voisi luoda, mitä slangissa sanotaan, moraalikadon. of Chelsea, I use the, the... Chelsean kannattajana eh, käytän molempia ääntämistä, hazard ja hazard, siis moraalikato. That as the bank pank, jos pank, pankilla on siis rajattomat valpotentiaal, äh, rahat, koska EU on siis takaina, niin se voi ehkä, on vaarassa, että se ryhtyy, ryhtyy liian riskialttiisen hankkeeseen, mutta täytyy kyllä sanoa, että näin ei ole tapahtunut. Haluaisin myös panna merkille, että 25 prosenttia sen kokois, kokonaisrahoituksesta liittyy ilmastonmuutoskysymyksiin, ja tämä on tarkoitus lisätä 35 prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Nyt tässä pitäisi ottaa esille se seikka, että luotonanto, joka liittyy ilmastonmuutoshankkeisiin, kaksinkertaistetaan, mm, on päällekkäistä suhteessa muihin alueisiin, joten EIP pitäisi miettiä tätä rahoitusta. Tämä on yksi suosituksestani tässä lausunnossa. Panen myös merkille, että EIPn luotonanto Turkille aivan erityisesti ja Välimeren kumppanuusmaille, nimittäin Jordania, Libanon, Egypti, yli 15 miljardia seuraavan viiden vuoden aikana on tämä summa. Ja Transparency International on todennut, että nämä maat ovat pahimpia maita, mitä tulee korruptioon maailmassa, joten tässä pitäisi olla todella varovainen ja tarkastella tilannetta huolella. Nyt esitissä tässä kielteisen kommentin äh, vähän tästä ilmastonmuutoksesta luotonannosta, niin pitäisi myös ottaa sille se, että EIPn varoja on käytetty yritykset, jotka ovat olleet mukana päästöskandaalissa, erityisesti Volkswagen. Volkswagen. Voi olla niin, että EIPn varoja on käytetty rahoittamaan toimintaa, joka on sekä epäeettistä ja vielä pahempaa laitonta. Lausunnossa suositellaan myös sitä, että EIPn pitäisi lisätä avoimuuttaan, ei vain Euroopan parlamentin suuntaan, vaan myös jäsenvaltioiden parlamenttien suuntaan. On aivan oikein, että demokraattisten edustajien pitäisi saada enemmän tietoa investointipankin toiminnasta tarvitaan jonkinlainen erityisjär, erityisjärjestely, joka liittyy yhdistetään kuningaskunnan osakkuuteen. Se on siis erittäin huomattava, niin kuin sanoin. Ja sitten tässä keskitytään olennaisuuteen tässä peruskirjassa niin, että yhdistyneen kuningaskunnan osuutta ei nyt vielä tarkkaan voida määritellä, mutta se on kuitenkin huomattava. Sen voidaan sanoa sitten, a, tässä pitää toimia kurinalaisesti ja avoimesti. Sitten vielä yksi asia, joka löytyy tästä lausunnosta, nimittäin sitoumukset liikepankkitoiminnasta ja valvonnasta. Sen pitäisi jatkua, muutoin tästä voi syntyä hyvin kallista toimintaa. Sitten vielä, mm, no jätän ehkä muut kommenttini sitten keskustelun loppuun. Kiitos sitten Varjo esittely. Äh, herra Sianper ensimmäisenä. Kiitos puheenjohtaja. Tämä oli kattava alustus. Siinä käsiteltiin laajakirjoja kysymyksiä. Ja esille nousi myös tiettyjä mahdollisia ongelmakohtia. Kyseessähän on vuosittainen kertomus, arvio. Ja nyt vietetään myös 60. vuosipäivää investointipankissa ja kenties tämän takia pitäisikin katsoa myös laajempaa kontekstia, kuinka tehokas ja vaikuttava tämän pankin toiminta oikein onkaan. Kolmena päätavoitteena ovat ensinnäkin luoda talouskasvua ja työpaikkoja Euroopan unionissa, tukea kestävää kehitystä – mukaan luettuna ilmastonmuutoksen torjuminen. Ja täällä Intassa meitä kiinnostaa erityisesti se, että tuetaan myös EUn politiikkaa EUn ulkopuolella. Nämä kolme alaa ja aivan erityisesti viimeksi mainittu ovat sellaisia, jotka tulisi pitää mielessä, kun mietintöä käsitellään ja laaditaan. budjetin otsakkeiden jakautuminen on myös relevanttia, kun katsomme EUn sisäistä tai toisaalta EUn ulkopuolista toimintaa. Jos esimerkiksi pankin budjetista 10 prosenttia jakautuu 150 maan kesken maailmanlaajuisesti, niin sitten pitää kysyä kyllä, että missä määrin tämä pieni rahasumma voidaan käyttää, jotta EU-politiikan tavoitteet toteutuisivat EUn ulkopuolella? Tämä kysymys meidän siis on itsellemme esitettävä. No sitten, riittävätkö investoinnit saavuttamaan niitä hyvin tärkeitä tavoitteita, jotka nyt on määritelty esimerkiksi Eurooppa 2020 strategiassa? kun katsomme EUn politiikan vaikutuksia EUn ulkopuolella, niin tämä on hyvinkin relevanttia. Se on relevanttia myös Brexitin yhteydessä. Sehän vaikuttaa niihin kysymyksiin, jotka on mainittu tässäkin mietinnössä Britannian maksuosuuden kautta. Ja tämän lisäksi sen vaikutukset tuntuvat koko järjestelmässä, koska yhdistynyt kuningaskunta on investointipankin toiminnan kautta – EUn jäsenenä sitoutunut myös näihin tavoitteisiin. meidän on perehdyttävä myös pankin toiminnan taustalla oleviin periaatteisiin. Tuleeko sen toimia alueellisesti vaikka horisontaalisesti? Ja vielä toinenkin ala, johon pitäisi perehtyä. Nimittäin se, pitäisikö pankin toimia kaupallisin perustein vai onko kyse avustusjärjestöstä. Sen rakennehan on hyvin monimutkainen, vaikkakin se totta kai on pankki. Se on kaupallinen toimija, jota kuitenkin ohjaa siviililainsäädäntö. Sen johdossa ovat jäsenvaltiot ja näin ollen sillä on myös julkisen sektorin tehtäviä kontollaan. Tästä pääsemmekin avoimuuteen, läpinäkyvyyteen päätöksenteossa, jolla pyritään pääsemään EUn painopistetavoitteisiin. Mainitsin kuusi seikkaa, jonka lisäksi meidän täytyy vielä sitten käsitellä tiettyjä muita kysymyksiä. Niistä teemme tarkistuksia. Uskon, että mm, tässä mietinnössä voi käydä niin, että se ei tavallaan sano riittävästi. Se on varsin tiivis, lyhykäinen mietintö, joten jo valmiiksi kerron, että aion tehdä tarkistuksia. Kiitos. Janik eh, Jadot on ilmeisesti ainoa toinen Mario esittelee, joka on paikalla. Ole hyvä. Merci. Eh. Kiitän lausunnonlaatijaa että olette näin saaneet henkilökohtaista sävyä tähän mietintöön. On aina hyvä, että on sellaisia meppejä, joilla ei ole pelkästään tekno- tek, teknokraattinen näkemys työstä, ja panevat persoonansa likoon. Oli hyvä aloittaa Chelsean, Chelseasta puhumalla, jalkapalloklubista puhumalla, mutta ehkä tällä britti joukkueella on eniten eurooppalaisia tiimissään. Siis joskus Euroopasta on hyötyä, voidaan vahvistaa britti jalkapallojoukkueita, jotta niillä on vahva asema sitten eurooppalaisilla pelikentillä. on ranskalaisia, espanjalaisia ja belgialaisia, joten tämä oikeastaan osoittaa, että eurooppalainen sekoitus on hyvä juttu jalkapallossa. Sitten mitä tulee tähän muuhun osaan lausuntoa. Kollegamme ainakin tässä selväisyydensä, mikä ei aina ollut ihan selvää tässä miet- lausunnossa, kun hän sanoi esimerkiksi, että täytyisi uudelleen pohtia sijoitusten määrää, jotka kohdistuvat ilmastoon. Kun tätä lausuntoa lukee, niin ehkä kollega Dartmouth on samaa mieltä. Ympäristö ympäristösuojelujen kanssa, että EIPn investointien pitäisi mennä paljon pidemmällä ilmastonsuojelu kysymyksessä. En ole vakuuttunut kyllä siitä, että hän tätä tarkoitti, mutta tietenkin hän tulee saamaan meiltä tarkistuksia tässä asiassa, jotta todellakin osoitamme, mikä osa rahoituksesta vahvistaa ilmaston, ilmastotoimia juuri tässä tämän tärkeän raportin julkistamisen jälkeen. Kollegamme mainitsee myös moraalikadon. Käytän tässä sanaa englanniksi. Hän on tietysti aivan oikeassa. Tämä on tärkeä asia, kun on julkiset takaukset kyseessä, mutta tässäkin minulla on joskus sellainen vaikutelma, että teidän tarkoituksenanne on hiukan päästä eroon EIPstä eikä niinkään pyrkiä sitä vahvistamaan. Edelleen, kun puhutaan rahoituksesta maissa, jossa on korruptiota, se on ihan totta, ja uskon, että säännöllisesti olemme korostaneet, kuinka tärkeää on, että Euroopan investointipankki huolellisesti tarkistaa edunsaajamaiden tilannetta. Jos seurasimme teidän perustelujanne, niin uskoisin, että puolet EIPn salkun sisällöstä häviäisi huomiseen mennessä, joten en ole kyllä varma, että tämäkään on paras lähestymistapa mutta tietysti on tärkeää varmistautua siitä, että korruptio otetaan vakavissaan huomioon kriteereissä myönnettäessä lainoja. Tietysti tämän lausunnon kautta tarkoituksena on vahvistaa Euroopan investointipankin toimia, mutta jos halutaan heittää lapsi, lapsiveden, kylpyveden mukana, niin silloin se ei saa meidän tukeamme. Kiitos. Estelle Göger, eh, ECOFin pääosastolta. Kiitos puheenjohtaja. Teen muutaman huomion komission puolesta. Ensinnäkin tämä moraalikato liittyen takuisiin. Tämä koskee tiettyjä mandaatteja. Tässä ei ole yhtä yhteistä takuuta Eh, te viittasitte tähän ulkoiseen. Komissio luottaa eip ja se toimii hyvin konservatiiviselta pohjalta. Eh, mm, usein komissio haluaisi, että EIP ottaisi enemmän riskejä ja ottaisi siis sellaisia hankkeita, joita ei rahoiteta yksisy, yksityiseltä sektorilta, eli tämän takuun kautta jotkut hankkeet sitten mahdollistetaan. Eli me tuemme EIPtä riskinottoon joissakin tapauksissa. Sitten ilmastotavoitteet monivuotisessa rahoituskehyksessä rahoituskehityksessä on sitouduttu 25 prosenttiin, eli tämä on myös EIPn sitoumus. No sitten Brexit lopuksi. Te viittasi 39,2 miljardiin ja 35 prosenttia on maksettu eh, IPn pääomaan. Ja sitten tämä artiklassa 50 sanotaan, kuinka tämä pääoma maksettaisiin takaisin kolmessa erässä yhdistyneelle kuningaskunnalle vuosina 2019-2030 ja sitten tässä tulisi myös takuuden lainat huomioon otetuksi. Eli oikeastaan tässä kaikki, mitä komissio halusi sanoa ja me odotamme tarkistuksia tämän valiokunnan lopullista lausuntoa. Kiitos. Okay. So. Kiitos ja sitten herra esittelijä. Voisitteko päättää tämän keskustelun? The commission for, for... Haluan kiittää ensinnäkin komission edustajaa. Hän hyvin sulavasti yritti vastata ja käsitellä niihin seikkoihin, niihin kommentteihin, jotka nostin esille. Ainahan tässä valiokunnassa komission edustajat eivät onnistu tällä tavalla sulokkaasti vastaamaan niihin kommentteihin, joita jäsenet esittävät. Eli todella arvostin tätä tällä kertaa. Kun nyt olen pohtinut tätä asiaa, niin vaikuttava asia investointipankissa on se, että maailmanlaajuinen pankki- ja rahoituskriisihän oli vuoden 2009 jälkeen. Ja sitten AEG ja monet suuret toimijat olivat vaarassa ja kaatuivatkin Lehman Brothers ja Citibank, vai muutama mainitakseni. Ja sitten valtioomisteinen laitos onnistui tämän välttämään. Melkomoinen saavutus. Ja sitten konservatiiviset ajatukset, joiden pohjalta pankki on toiminut – jos pankista tulee politisoituneempi ja sitten löysätään näitä kaupallisia periaatteita, niin vaaranahan on se, että jos joku, jokin menee pieleen, niin vaikutukset sitten ovat tuntuvia. Toivon, että jatketaan näiden terveiden periaatteiden pohjalta. Täällä ei niinkään haluta keskustella yksityiskohtaisesti siitä, pitäisikö toimia alueellisesti vaikka niin sanotusti horisontaalisesti. En nyt havaitse, että olisi kovinkaan suurta halukkuutta keskustella tästä aiheesta, joten luulenpa, että voin jättää tämän keskustelun tähän. Ja sitten varmasti ehdotuksesta aiheutuu kyllä tarkistuksia. Luemme sitten niitä. Kiitos. Dartmouth. Tarkistusten jätti, jättöpäivä on 15. päivä lokakuuta kello 18. 15. päivä lokakuuta siis. Nyt kohta 16 on käsitelty ja mm, kohta 17 on ensimmäinen äänestys ja me pidämme seitsemän minuutin tauon kello 10 asti. So, dear colleagues. No niin, hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat. Olisitteko ystävällisesti hiljaa? Me aloitamme kohdalla 17. Ennen kuin aloitamme äänestyksen, teemme koeäänestyksen. Olkaa ystävällisiä ja käyttäkää äänestyskorttejanne. Äänestys alkaa. So. No niin, äänestys päättyy. So, everything is okay. Kaikki on hyvin, joten me voimme aloittaa äänestyksen kohta 17 siis. Tämä liittyy suojalausekkeisiin. Tarkistus 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 37 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 38 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 41 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta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 vastaan tyhjää hyväksytty. 54 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 55 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 56 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 3 puolesta tyhjää hyväksytty. 61 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 62 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 65. Se on suullinen tarkistus. Olkaa hyvä. Merci. Äh. Kiitos. Se tapa, jolla teksti on nyt laadittu, ei ole enää ymmärrettävissä. Ajatus siitä, tämähän nyt on viimeinen kerta, kun voimme integroida sosiaaliset ja ympäristökysymykset tähän, on selittää etukäteen nämä viitteet. Reilu kilpailu, joka johtaa, ja sitten ILOn yleissopimus ja Pariisin ilmastosopimus. Kiitos. So put the vote. Uh, Selvä. Eli tämän suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 67 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 69 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 70 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 75 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 77 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 78 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 79 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 80 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 82 puolesta vastaan tyhjää tyhjää hylätty. 83 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 85 puolesta vastaan tyhjää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 16. Siihen on suurinen, suullinen tarkistus. Thanks a lot. We just want... Kiitos. Haluamme vain muuttaa tämän lauseen lopun tällaisista menettelyistä. Menettelyt artiklan 14 mukaisesti. Tämän suullisen tarkistuksen kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 9 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 26 se raukeaa. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta So, 28 in favor. 28 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 29 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi 14 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 34 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten loppuäänestys, koneäänestyksenä äänestys alkaa. So one EPP is... Yksi EPP liikaa. So, everybody voted. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut. Herra Fjellner, haluatteko vielä sanoa jotain? Thank you. Thank you. Daniel Jazzos. Kiitos. Tärkeä kysymys kuuluu, mitä te teitte, jotta enemmistö olikin näin suuri? Kenties olen myynyt sieluni. No niin, kiitos. Pitäisiköhän minun nyt pyytää mahdollisuutta käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa, eli mahdollisimman nopeasti saisimme tämän aiheen päätökseen. Me kaikki olemme samaa mieltä yhdestä asiasta, nimittäin siitä, että jos uusia kauppasopimuksia solvitaan, niin on hyvä, että meillä olisi suojalausekkeet jo valmiina, eli tiedämme, mitä sääntöjä sovelletaan. Näin ollen haluaisin mahdollisuuden käynnistää neuvottelut neuvoston kanssa. So the rapporteur asked to Esittelijä siis pyysi aloittamaan neuvottelut säännön 69 puitteissa. Äänestetään tästä. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty, joten me aloitamme neuvottelut ja tämä ilmoitetaan täysistunnossa 22. päivä lokakuuta. Me siirrymme nyt kohtaan 18. Vuosikertomus Euroopan investointipankin rahoitustoiminnasta. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 5 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 6 puolesta vastaan tyhjää. Taisi olla hylätty, mutta tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty, joten olkaa ystävällisiä, nostakaa kätenne. Sitten tarkistus seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus yhdeksän puolesta. Vastaan tyhjää. Hylätty. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 13 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 14 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 15 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 18 puolesta vastaan tyhjää, hylätty, Kom- tarkistetaan, tarkistus 18. <laughs> yeah, the vote is closed. Äänestys päättyy, joten Seuratkaa listaa, älkääkä piiskuria. No niin, hyväksytty siis. Kompromissi kolme puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 21 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 22 puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta, vastaan tyhjää, hyväksytty. 28 kohta kohdalta äänestys ensimmäinen kohta puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan toinen osa. Tarkistuksesta 28 äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Ja se on selkeästi hyväksytty. Sitten 29 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 31. The vote is 31 äänestys alkaa. And the vote is closed. Ja äänestys päättyy hyväksytty. 32 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja sitten loppuäänestys koneäänestyksenä. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Ja se on selkeästi hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut. 19. Sitten kohtaan 19, vuosikertomus kilpailupolitiikasta. Tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi puolesta vastaan vastaan tyhjää. Niin, täytyy ehkä tarkistaa. Äänestys alkaa. Tarkistus 5. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Puolesta vastaan. Siis kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää hylätty kahdeksan puolesta vastaan ty- hyväksytty yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää hyväksytty yksitoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty puolesta, 12 puolta vastaan tyhjää hyväksytty, 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 15 puolesta vastaan tyhjää hylätty, 16 kanssa, ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kolmasosa puolesta vastaan tyhjää hylätty, 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme tuloksen. 17. Äänestys alkaa. The vote is closed. Päättyy. Hylätty. Ja koneäänestyksenä koko mietintö. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Onnittelut esittelijälle. Sitten väliaikainen kertomus. Uh, Voisimmeko nähdä tulokset tästä edellisestä äänestyksestä? En ole nähnyt tulosta. This one. Niin tulossa, niinkö? Ah, sorry. It doesn't function sometimes, I apologize. no, but the touch screen is very sensitive, so it sometimes doesn't work. I apologize. He is touching the screen so soft, huh? so... Tämä on mm, vähän häilyvä tämä ruutuväillä. Sitten Kohta 20. Väliaikaiskertomus monivuot, mietintö monivuotisesta rahoituskehyksestä yksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty viisi raukeaa. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tuloksen. Äänestys alkaa 9. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi niin tarkistamme vielä 18 tuloksena, että se alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi yhdeksän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 24 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty.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 Ehkä on parempi tarkastaa, tarkistaa. Äänestys alkaa. Päättyy. Hylätty. 30 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. Ja sitten äänestämme koko tekstistä koneäänestyksenä, joka alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Onnittelemme esittelijää. Sitten kohta 21. Euroopan globalisaatiorahasto. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 52 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 25 puolesta vastaan tyhjää mielestäni hylätty, mutta parempi tarkistaa. 25. And the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. Kompromissi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 30 puolesta vastaan tyhjää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 sitten ehdotus kappaleeseen 544 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 47 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kuusi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 49 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kymmenen puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 12 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 13 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 16 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistamme tuloksen. Tarkistus 16. Ah. You're might right, Christoph. Okay, the vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Suullinen tarkistus 2. Tämä liittyy tähän suulliseen tarkistukseen numero 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Äänestys Now we have some abstention. Let's see. The vote is closed. Niin hylätty, mutta tiukka tulos oli. Hyvä. Sitten koneäänestyksenä koko teksti. Äänestys alkaa. And the vote. Äänestys päättyy isolla enemmistöllä hyväksytty onnittelut Karoline Gras van der, Heinz, van der Heinzille. Kiitoksia kaikille. So, this is uh, the end of the electronic vo- uh, the voting. Uh... Tässä äänestykset on käyty nyt läpi. Sitten kohta 22, ja me olemme siis lykänneet kohdat 23, 24 ja 25, ja tointa esittelee kohdassa 26, tulee paikalle ihan pian. be quiet. We switch. Olkaa hiljaa, kiitos. Me siirrymme kohtaan 22 seurantaryhmien toiminta. Asean ensin. David Martin saa puheenvuoro ensimmäisenä. Ja siellä salin takaosassa. Thank you, Chair. Um... Kiitos puheenjohtaja. 29. elokuuta vaikuttaa, että se olisi ollut jo kauemminkin sitten, oli hallintoryhmä ja siellä keskus, keskusteltiin, keskityttiin Indonesian tilanteeseen. Viides neuvottelukierros pidettiin Brysselissä heinäkuussa 9-13. päivä. Tariffi tarjouksia vaihdettiin ja keskusteltiin tilanteesta. Tämä oli huomattava askel eteenpäin. Sitten pian päästään seuraavaan vaiheeseen ja vuoden vaihteeseen mennessä kyse on myös maantieteellisistä mm, merkinnöistä. Indonesia on, ei ole niinkään ollut sitoutunut julkisten hankintojen käsittelyyn, eli emme tiedä tuleeko tarjouksia ollenkaan. Sitten investointioikeuskysymys ja TSD kauppa ja kestävä kehitys niin ikään hieman vielä jarruttelee. Viime kerroksella ei kaikista kysymyksistä keskusteltu. Ja vielä hyvä uutinen loppuun. Se nimittäin, että EU-toimielimet ovat löytäneet sopimuksen palmuöljy sopimukseen. Tämä on tärkeää Indonesialle. Näyttää siltä, että neuvottelujen ilmapiiri oli parempi, paljon parempi. Seuraava kierros on itse asiassa ensi viikolla 15.–19. lokakuuta ja se pidetään Indonesiassa. Sitten seurantaryhmä raportoi siltäkin kierrokselta tapahtumista. Thanks a lot. That... Kiitos. Sitten Maghreb-seurantaryhmä 30. päivä elokuuta. Se valmisteli vierailua Länsi-Saharaan mutta kuten sanoin, niin Marokko-kysymys on siirretty seuraavaan kokoukseen. Kanada tapaaminen oli neljäs päivä syyskuuta. Siellä oli myös yksikön johtaja, joka on vastuussa suhteesta USA ja Kanada, rouva Madeline Tuininga. Hän kertoi tilanteesta meille yhteiskokouksessa 26. päivä syyskuuta ja sitten 9. päivä lokakuuta seurantaryhmä äm, sai tiedon kokouksesta. 11. syyskuuta sitten tapasimme Ignacio García Becerron. Hän on neuvotellut TTIPistä ja myös suhteista USAn kanssa. Ja tämä tapaaminen oli sen jälkeen, kun hän oli tavannut puheenjohtaja Juncker ja presidentti Trumpin. Ja myös kun nämä kaksi olivat tavanneet. Sitten ensi viikolla me voimme keskustella uudesta naftasta. No ei se nafta enää ole, mutta uusi sopimus USA, Meksikon ja Kanadan välille sitten, miten se tulee vaikuttamaan Euroopan unioniin. Sitten oli vielä toinen interryhmäkokous Magrebia ja Tunisia koskien. Tässä valmisteltiin vierailua Tunisiaan. Me kuulemme tästä sitten vähän myöhemmin. 26. päivä 9. oli Australian seurantaryhmän kokous. Siellä käytiin mielipiteen vaihtoa Australian senaatin puheenjohtajan kanssa. Ja tämä oli sitten tiedote seurantaryhmistä. Sitten esittelijä kohtaan 26 ei ole täällä. Entä Keski-Amerikan esittelijä, tuleekohan pian paikalle? Huh? Okay, good. So perhaps somebody can call Reimer uh, Böge. To... Voisiko joku soittaa Reimer Bögelle, että hän olisi pai- tulisi paikalle mahdollisimman nopeasti. Ai, en ollut saanut tällaista tietoa, joten annankin heti puheenvuoron korvaavalle esittelylle, herra Hansenille. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe vom... Äh, Kiitos minä olen saanut esittäjältä hänen äh, kantansa. 2012 sovittiin assosiaatiosopimus Keski-Amerikan kanssa. Euroopan unioni hyväksyi sen vuodesta 2013. Tätä käytetään provisorisesti. Tämä oli ensimmäinen assosiaatiosopimus äh, kahden äh, mantereen välillä tässä on kolme pilaria pohjalla. Ensinnäkin poliittinen keskustelu, sitten yhteistyö ennen kaikkea kehitysyhteistyössä ja sitten kolmas pilari kauppa. Tämän assosiaatiosopimuksen avulla pitää edistää alueellista yhteistyötä Keski-Amerikan valtioiden kanssa. Vaikka on ollut ongelmia kaupan kanssa, niin EUn ja Keski-Amerikan kauppa on ollut dynaamista. IT-komponentteja tulee ennen kaikkea Keski-Amerikasta ja tämä kuitenkin on vaikuttanut kielteisesti, mutta kuitenkin kauppa on ollut erittäin kestävää kauppakumppaneiden välillä. Tämä koskee ennen kaikkea kahviteloisuutta, mutta Keski-Amerikka eikä Euroopan unioni ole voinut käyttää tariffikiintiöintä. Tämän täytyisi olla tehtävä tulevaisuudessa ennen kaikkea PK-yrityksissä. Assosaatiosopimus muuttuu, se nykyaikaistuu ja nyt vaikuttaa ennen kaikkea Keski-Amerikassa. Tämä koskee myös äh, ennen kaikkea terveys- ja kasvinsuojelustandardeja, alkuperäsääntöjä ja kaupan teknisiä esteitä. Kun puhutaan kaupasta ja kestävästä kehityksestä, niin ongelmia on havaittavissa edelleen. Sopimusosapuolet käyvät neuvotteluja ja pöytäkirjan hyväksymiseksi eh, liittyen Kroatian ottamiseen mukaan tähän pöytäkirjaan. Pyytää toteuttamaan kaikkia kohtia sopimuksessa. Tässä täytyy ottaa hupia myös vuosikertomukset, mitä assosiaatiosopimuksen toimeenpaneen tulee. Tämän avulla voidaan myös arvioida investointivirtoja. Mitä tuleviin edistysaskeleisiin tulee, niin tässä täytyy ottaa Kostarikan kanta vero syrjinnästä huomioon, joka koskee alkoholijuomia ja myös alkuperämerkintöjä. Tässä pitäisi vahvistaa vuoropuhelua ja tätä kautta voitaisiin hyötyä assosiaatiosopimuksesta. Sosiaalista vuoropuhelua tulisi myös vahvistaa. Keski-Amerikan valtiot, jossa on syrjintää työmarkkinaosapuolia ja alkuperäiskansoja kohtaan, niissä tulisi ryhtyä toimiin, jotta voitaisiin pitää kiinni kokoontumisvapaudusta ja syrjinnän vastaisesta kiellosta ja lapsityövoiman kieltämisestä. Tässä viitataan myös poliittiseen ja taloudelliseen kehitykseen joissakin Keski-Amerikan maissa. No, tässä nostetaan esille sen, että näiden maiden ongelma saattaa vaikuttaa koko alueeseen. Itävalta, Belgia ja yhdistynyt kuningaskunta muun muassa, heidän tulisi ratifioida assosiaatiosopimus. Esittelijä odottaa yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa. Ja tarkistusten jättöpäivä on 16. päivä lokakuuta kello 18 ja Intassa äänestetään kolmas päivä syyskuuta ja sitten tammikuussa tästä äänestettäisiin täysistunnossa. Äh, Kiitos. Sitten SJD-ryhmän varjoesittelijän korvaa David Martin. Kiitos puheenjohtaja. Olin täällä tietysti paikalla, mutta koska tässä on muutettu ohjelma, niin hän ei päässyt paikalle. Kiitän hänen puolestaan esittelijä erinomaista mietinnöstä. Hän on samaa mieltä kokonaismetodista mietinnössä, nimittäin kuinka tärkeää kaupapilari- ja assosiaatiosopimuksessa on, jotta voidaan vahvistaa kehitystä, joka perustuu ennakoita, ennakoitavaan kauppasuhteeseen, joka perustuu sääntöihin. On samaa mieltä siitä, että koska ei ole säädöksiä assosiaatiosopimuksesta koskien PK-yrityksistä ja korruption vastaisista toimista, se on valitettava seikka. Hän tukee sitä, että annetaan enemmän apua PK-yrityksille, että perustetaan tällaisia yhteyspisteitä ja nettisivustoja. Sitten komissiolle hän haluaisi korostaa, että sopimusta todellakin tarvitaan. Hän on samaa mieltä, tai myös huolissaan siitä, että kauppaetuisuuksia käytetään liian vähän ja sitten otetaan huomioon ero tuottajien välillä täällä ja Etelä-Amerikassa. Sitten maantieteelliset merkinnät ovat merkintä ja banaanialan vakauttamismekanismeista, samoin alkoholijuomien syrjivä verotus. Kuitenkin hän aikoo tehdä jotakin tarkistuksia, joita näitä kohtia vielä vahvistetaan ja myös muita kysymyksiä, että saadaan vahvempi mietintöteksti aikaan. Hän korostaa, kuinka tärkeää on vahvistaa yhteistyötä EUn ja Keski-Amerikan väillä, kun halutaan säilyttää ja muuttaa, muuttaa muuntaa monenkeskistä kauppajärjestelmää erityisesti VTOn puitteissa – tarvitaan vahvemmat säädökset kaupasta ja kestävästä kehityksestä ja pitää varmistaa täytäntöönpano ja täytyy ottaa huomioon myös sanktiot ja vahvistaa myös kansalaisyhteiskunnan roolia. Tarvitaan parempaa rahoitusta, riippumattomuutta ja sovellusalaa pitää laajentaa kattamaan koko sopimus. Tästä tarvitaan vahvempia säädöksiä. Sukupuolitasa-arvokysymyksistä on erittäin tärkeää arvioida tilastotiet tarvitaan tuokkoja tilastotilat, jotka ovat sukupuolen mukaan Ja Sitten Nicaraguassa ihmisoikeustilanne on ennakkoedellytys, että voidaan pitää kiinni assosiaatiosopimuksista mukaan lukien sen kauppapilarista. Hän haluaa tehdä yhteistyötä esittelen ja varjoistelijoiden kanssa. Kiitos. Thanks a lot. Um... Kiitos. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. toivotan tervetulleeksi Keski-Amerikan suurlähetystön edustajat, joten tervetuloa. Sitten annan seuraavaksi puheenvuoro komission tunnetulle edustajalle, herra Jörgensson. Thank you very much. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos mahdollisuudesta tarjota teille näkemyksiämme tästä aiheesta. Kolumbian ja Perun sopimuksenkin yhteydessä, nehän tulivat kutakuinkin saman aikaan voimaan, niin näin ollen aloite Euroopan parlamentilta tulee hyvin oikeaan aikaan. Nyt emme vielä puhu täydestä sopimuksen täytäntöönpanosta. Osa tariffeista täytyy vielä, tai tariffien vapauttamista täytyy vielä toteuttaa – Suurin osa vapautetaan Keski-Amerikassa jatkossa. Sitten alueellinen integraatio. Meillähän on tällä alalla velvoitteita, ne täytyy vielä toteuttaa, mutta kaiken kaikkiaan katson, että tämä sopimus kattaa kuusi hyvin erilaista maata ne ovat hyvin erilaisia kehitysasteeltaan, mutta kaiken kaikkiaan täytäntöönpanon taso on hyvällä tasolla ja keski Amerikan maat, valtiot ovat myös sitoutuneet tämän sopimuksen toimintaan oikein hyvin. Me teemme säännönmukaista yhteistyötä Keski-Amerikan valtioiden kanssa. Tapaamme käytännössä joka vuosi. Viime vuonna kuitenkaan emme tavanneet. Tämä johtui osittain siitä, että meillä oli aikataulutusongelmia, kaikki olivat kiireisiä ja lisäksi tarvittiin aikaa selvittääksemme sen, miten Kroatian liittyminen EU-hun vaikuttaisi tämän äh, sopimuksen jatkoon. Nyt kesäkuussa oli kuitenkin hyvä kokous ja silloin syntyi läpimurto ja poliittinen sopimus siitä, miten etenemme tässä aiheessa. Nyt paperityö on käynnissä. Ulkosuhdehallinnon kanssa yhteistyötä tehdään ja toivottavasti te saatte pian luonnoksen, luonnospäätökset. Kun kyse on Kroatian liittymisestä EU-hun ja miten tämä vaikuttaa sopimuksiin. Toki on tiettyjä kaupanalan ongelmia, jotka nousevat esille myös mietinnössänne, alkoholijuomat, siellä vielä työtä riittää. Sitten Nicaraguassa on maksuihin, tuontimaksuihin liittyviä ongelmia. Myös kaupan mahdollisuuden hyödyntämiseen liittyy ongelmia. Tämä koskee molempia osapuolia. Tämä on ollut vaikea kohta neuvotteluissa. Meillähän on näitä tarifikiintiöitä molemmin puolin. Sokeria lukunottamatta EUn puolella esimerkiksi maitokiintiö on ollut ongelmakohta. Eli tulokset eivät ole kovinkaan vaikuttavia. Molemmat osapuolet voisivat tehdä enemmänkin yhteistyön edistämiseksi. Täytyy myös varmistaa, että pk-yrityksillä olisi enemmän mahdollisuuksia. Sitten kauppa ja kestävä kehitys. Me tiedämme, että näissä maissa on hallintohaasteita Olemme huolissamme seuranneet Nicaraguan tilanteen kehittymistä, eli työtä silläkin saralla kyllä riittää vielä. Yhteenvedon omaisesti totean, että täytäntöönpano on hyvällä tolalla. Selkeästi on vielä avoimia kysymyksiä, jotka vaativat lisätyötä. Me jatkossakin teemme työtä tähän malliin. Vaikutusarvio niin ikään on tulossa ensi vuonna. Ja sitten katsomme, mitä tälle arviolle jatkossa tapahtuu. Mainitsitte, että tämän sopimuksen seikat, jotka eivät ole mukana uudessa sopimuksessa, tulevat käsiteltäväksi. Eli jatkossa sitten katsomme, mitä niille tehdään. Kiitos. Ja, ja esin kollega Fernando Pons, olkaa hyvä. Sí, gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Ei ole tähän juurikaan lisättävä. Ensin kiitän tästä tilaisuudesta osallistua ja jaan sen, mitä täällä on sanottu, samoin kollega pää, kauppapääosastosta. Heidän kanssa teemme läheistä yhteistyötä. Poliittiset puitteet suhteillemme Keski-Amerikan kanssa, niihin liittyy, kuten tiedätte, tiettyä epäsäännönmukaisuutta. Poliittinen puoli kuuluu tähän yhteistyö- ja poliittisen dialogin puoleen ja sitten toinen osa liittyy tähän assosiaatiopuoleen. Me odotamme, että Tätä voidaan päivittää mahdollisimman nopeasti ja siinä mielessä muistuttaisin normaalin vetomuksen, joka tänäkin on tehty, että jäsenvaltioiden parlamentit, jotka vielä ei ole ratifioineet, voisivat keskustella asiasta ja toivottavasti myös ratifioida sopimuksen mahdollisimman nopeasti, jotta se tulee voimaan ei vain kauppaosaltaan, vaan myös poliittiselta osaltaan ja näin voimme hyötyä täysin koko potentiaalista, jota nämä puitteet tarjoavat. Kyseessähän on siis assosi, assosiaatio, kehys, ainakin mitä tulee tähän kauppapuoleen. Sitten tähän poliittiseen puoleen ulkosuhdehallinto, kuten te tiedätte, käsittelee tätä puolta pääasiassa poliittisen dialogin ja yhteistyön osuudessa meillä on myös varsin hyvät läheiset suhteet ja teemme hyvää yhteistyötä tässäkin asiassa kauppapääosaston kanssa ja yritämme käyttää tätä, jotta voimme keskustella kaikista merkittävistä kysymyksistä ja aiheista, jotka liittyvät tällä hetkellä Keski-Amerikkaan ja sen alueen maihin, joten me pyrimme tekemään työtä sen eteen, että nopeasti voisimme järjestää kokouksen poliittisen dialogin ja yhteistyön sopimuksen mukaisesti ja toivomme jälleen odotamme jo innokkaasti, että nämä neljä ratifiointia todellakin toteutetaan, jotka vielä ovat vireillä. Siinä kaikki. Kiitoksia ja olemme aina tietenkin teidän käytettävissänne. So, uh, Mr. Hansen. Yes, in, uh, in the name of Drop. Esittelijän nimissä haluaisin kiittää puheenvuorosta David Martinia ja myös muita puhujia ja myös ulkosuhdehallintoa. Odotamme rakentavaa yhteistyötä ja herra Böge tulee ottamaan yhteyttä teihin sitten. Kiitos. Um, as we Kiitos. Niin kuin esittelijä sanoi, tarkistusten jättöpäivä on 16. päivä lokakuuta kello 18. Seuraava on tila, äh, esitystän kohtaan tilapäisen valtuuskunnan matka Tunisiaan. Minä johdin tätä valtuuskuntaa yhdessä esittelijän näyttelijän Rova Lalondin kanssa. Es, varjoesittelijä on herra Siko ja Rova Gin, herra Fisas, herra Lancini olivat myös läsnä. Valtuuskunnan matkan tarkoitus oli arvioida sopimuksen etenemistä Tunisian kanssa ja myös puuttua huolenaiheisiin, joita Tunisialla on. Olimme suhteellisen lyhyen ajan paikan päällä puolitoista päivää, mutta me kuitenkin tapasimme hyvin paljon eri osapuolia, maatalousministeri muun muassa, kansalaisyhteiskunnan jäseniä, työmarkkinaosapuolia, joten saimme kokonais kuvan. Yleinen käsitys on, että Tunisilla on, tai Tunisiassa on talous- ja sosiaalinen kriisi, ja neuvottelut Euroopan unionin kanssa ovat aika hitaita, ja ne ei välttämättä ole Tunisian politiikan keskipisteessä. Me vakuutimme, että me haluamme oikeudenmukaisen ja asymmetrisen sopimuksen ja haluaisimme, että muistuttimme, että me olemme Intavalikunnassa aina tukeneet Tunisia muun muassa mitä oliivikiintiöihin tulee terroristi-iskujen jälkeen vuonna 2015. Ja, ja toki tarvitaan investointeja, nykyaikaistamista, mitä Tunisian talouteen tulee, mutta tällä hetkellä eh, vaikuttaa siltä, että poliittinen järjestelmä on sellainen, että ei, ei haluta painottaa näitä kysymyksiä. Vaalit on ensi vuoden puolessa välissä ja uskon, että ennen vaaleja ei tapahdu mitään edistystä, mitä neuvotteluihin tulee. Täällä on yksi jäsen, joka oli myös valtuuskunnassa mukana. Onko muita kommentteja? Ei. Joten tämä kohta on myös käsitelty. Siirrymme kohtaan 28. Muut asiat, tämä on aina lempikohtani. Ei mitään. Ah, hienoa. Waste the, the, the, the, the... En halunnut nyt menettää huomiota. En halua esittää vaikeaa kysymystä, vaan ihan vain kyse on lisätiedosta. Teidän päätöksenne varhaisesta keskustelusta eilen, joka, pidettiin suljettujen, joka pidettäisiin suljettujen takia, aiheena oli Kambodža. Miksi tällainen päätös tehtiin? Tämähän tarkoitti sitä, että innokkaat jäsenvaltioiden valitsijat eivät saaneet mahdollisuutta kuunnella teidän kiehtovia kommentteja ja muiden kollegoiden kommentteja. Enpä usko, että tässä nyt keskusteltiin mistään kovinkaan luottamuksellisesta. En halua olla hankala, halusin vain tietää. You know, in, uh, principle... Periaatteessa olen samaa mieltä, mutta tämä oli ensimmäinen kerta yllättävän mm, ilmoituksen jälkeen, että kaikki paitsi aseet preferenssi poistettaisiin. Eli tässä ei käyty mitään vuoropuhelua komission ja valiokunnan välillä, ainoastaan ilmoitettiin komission taholta tästä Siksi me päätimme käydä sisäistä keskustelua toimielimessä ennen kuin me käsittelemme sitä julkisuudessa. Ilman mikrofonia. Kiitoksia. Remember, remember, remember. <laughs>